Liebe, liebe Kollegen, ich Hyvät kollegat, haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi päiväiseen kokoukseemme. Tänään teille on jaettu estyslista. En tiedä, onko teillä mitään huomautettavaa tai kysymyksiä esityslistaan. Minun nähdäkseni ei, joten nyt voimme katsoa, että esityslistan hyväksytty. Siirrymme sitten suoraan kohtaan kaksi. Minulla ei ole mitään erityisiä ilmoitusasioita puheenjohtajan toimesta. Haluaisin vain kertoa niille, jotka eivät vielä tiedä, että meillä on tänään pieni valtuuskunta, joka matkustaa Ison Britanniaan. Matka on tänään illalla. Huomenna tapaamme brittiparlamentin jäseniä, niin ikään valtiovarainministerin ja Englannin keskuspankin ja myöskin työmarkkinaosapuolten jäseniä. Nyt siirrymme kokouksemme pääasiaan. Tänään meidän on määrä käydä näkemysten vaihtoa Ranskan parlamentin edustajien kanssa. Minun on suuri ilo ja kunnia toivottaa nyt tervetulleeksi vasemmalla puolellani istuva henkilö, herra Henri Emanuelli, joka on, toimii puheenjohtajana, luen tämän englanniksi, toimii puheenjohtajana se, jonka kääntäminen muille kielille erittäin vaikeaa. Luotan tässä tulkkeihin. Toivottavasti hän saa edes puolet sanottua tästä. Hän toimii puheenjohtajana tutkintavaliokunnassa, joka pohtii spekulaatiomekanismeja ja myöskin talouden toimintamekanismeja Ranskan kansalliskokouksessa. Anteeksi, että nyt äh, jos tämä titteli meni väärin, mutta tällaista tämä on. Hänen vieressään istuu minusta seuraavana vasemmalla aloitteesta oikealla Jean-François Mansell, joka on tuon erityistutkintavaliokunnan esittelijä. Muutama sananen heidän urakehityksestään. Herra Emanuelli toimii siis puheenjohtajana tuossa tutkintavaliokunnassa. Hän on opiskellut valtiotiedettä Pariisissa ja toiminut aiemmin Rothschild-yrityksessä rahoitusjohtajana, kunnes vuonna 1978 hänet valittiin Ranskan parlamenttiin sosialistien listoilta. Tämän jälkeen hän valittiin usean otteeseen uudelleen parlamentin jäseneksi, ja tällä välinä hän on toiminut myöskin valtiosihteerinä. Sosiaalisesti puolueen pääsihteerään toimit niin ikään. Ja nyt tällä hetkellä hän on siis tämän erityistutkintavaliokunnan puheenjohtaja. Herra Mansell on puolestaan opiskellut oikeustiedettä, valtiotiedettä. Hän on siis opiskellut tässä kuuluisessa Enassa. Hän on ollut toimessa myöskin infrastruktuuri- ja suunnitteluministeriössä siksi, kunnes hän sitten 70-luvun lopulla tuli aktiivisesti mukaan politiikkaan. Hän on toiminut RPR- ja UMP-puolueiden riveissä. Lisäksi hän oli kaksi vuotta Euroopan parlamentissa vuosien 1984-1986 välillä. Lisäksi hän toimii RPR-puolueen puheenjohtajana vuosien 1995-1997. Nyt hän todellakin tuon tutkintavaliokunnan esittelijä. Tehän tiedätte, että meidän työmme valiokuntatyömme toinen puolisko koostuu siitä, että me tapaamme kansallisia parlamentaarikkoja Lissabonissa ja Madridissa on käyty heti tapaamassa ja tänään matkustetaan Lontooseen ja myöhemmin vielä Ateenaan tapaamaan kansallisia parlamentaarikkoja. Tänään konkreettisesti on otettu keskustelut myöskin Saksan liittopäivien kanssa. Helmikuun alussa meidän on määrä käydä vierailulla mahdollisesti Saksan liittopäivillä tapaamassa paikallisia parlamentaarikkoja. Me lähetimme seitsemän kyse- kysymystä kaikille 27 parlamentille. Ja saimme vastauksia nopeammin ja rivakammin ja parempia vastauksia kuin mitä uskaisimme edes odottaa. 10-12 vastausta on jo saatu, ja suurin osa niistä on hyvinkin yksityiskohtaisia ja täsmällisiä. wir daraus, glaube ich, doch Äh, eine Menge Input auch für. Tästä saamme hyvinkin paljon vettä myllyymme, kun ryhdymme laatimaan valiokuntamme loppuraporttia tai mietintöä. Ehdottaisin, että etenemme siten, että ensin puhuu herra Emanuelli ja sitten hänen jälkeensä erityisvaliokunnan esittelijä ja tämän jälkeen sitten lyhyesti he niin voivat kertoa omasta työstään ja työnsä pääasiallisista tuloksista. Tämän jälkeen meillä on tilaisuus pohtia myöskin näitä seitsemää kysymystä. Niiden pohjalta voidaan käydä keskustelua ei pelkästään teidän kertomuksesta, vaan myöskin tästä kyselykaavakkeesta ja sen vastauksista saadaan keskustelulle pohjaa. Pervanshin avulla sitten lopussa pyrimme tekemään jotakin johtopäätöksiä tästä tilaisuudesta. Nyt on teidän vuoronne. Olkaa hyvä, herra Emanuelli. Merci, monsieur le président. Merci de... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että olette ottaneet meidät vastaan tänne valiokuntaanne. Ehdottaisin, että puhuisimme aika lyhyesti. Puheenvuoroissamme on kiinnostavampaa vastata kysymyksiin, joita valiokunnan jäsenillä on. Loimme tämän tutkintavaliokunnan par- kansalliskokouksessa joka on tällainen malli parlamentaarissa, jotta ihmiset voisivat tutustua syvällisemmin ajankohtaisiin kysymyksiin ja tutkintavaliokunta malli mahdollistaa sen, että voidaan kutsua tilintarkastajia ja asiantuntijoita puhumaan tavallaan valanalaisesti. Ei toimita aivan samalla tavalla kuin anglosaksisessa maailmassa, mutta meillä tällä tavalla syvennetään tiettyä teemaa, joka kulloinkin kiinnostaa. Me lähdimme liikkeelle ajatuksesta, että rahoit- rahoituskeinottelusta, koska silloin tämä siihen tavallaan Kreikan kriisi tiivistyi ja siitä tuli ajankohtainen kysymys ja me halusimme tietää, halusimme tietää oliko keinottelu tai rahoituslaitosten toiminta nopeuttanut tätä kriisiä? Oliko sillä ollut tärkeä rooli? Ja loppujen lopuksi varsin nopeasti käännymme paljon yleisempiin yleisempään kriisin käsittelyyn yleensäkin kuin alun perin oli tarkoitus, joten me kuulimme paljon akateemista väkeä, mutta myös yritysten johto, johtajia, samoin markkina-asiantuntijoita, jotta saimme kuulla heidän mielipiteensä. Me tutkimme mekanismeja, joita tällä hetkellä on käytössä sääntelyn alalla tai sääntelemättömyyden alalla rahoitusmarkkinoilla. Ja mielestäni tämä oli varsin kiinnostavaa meille. Meillä oli noin 40 kuulemista mukana, oli 48 varsin erilaista henkilöä puhujina mukaan lukien ulkomaalaisiakin puhujia. Me olimme kutsuneet me olemme kutsuimme siis muualtakin päin maailmaa asiantuntijoita, ja sitten me päädyimme tiettyihin johtopäätöksiin. Tiivistän hiukan, koska mehän olemme täällä vastaamassa teidän kysymyksiin ennen kaikkea. Ehkä kollega puhuu hiukan enemmän omassa puheenvuorossaan. Mutta me päädyimme tiettyihin johtopäätöksiin. Ensinnäkin meitä todella hämmästytti, hämmensi huomata, minkälainen realiteetti tässä taustalla on minkälaiset rahasummat ovat pelissä. Me todellakin tavallaan saimme tietää tämän, koska eihän tästä paljon mediassa puhuttu vuoden 2004 jälkeen. 15 prosentilla maailmanlaajuinen kasvu on, rahoitusmarkkinoiden kasvu on kuitenkin muuten tämä on kasvanut 4 prosenttista vuodessa. Tässä löytyy valtava tällainen rahoitusmarkkinakupla ja voidaan arvioida 600 mm, miljardia dollaria tämä volyymi, 700 000 miljardia. Ja olemme todellakin hämmästyneitä tämän valtaisan rauhoituksen edessä ja mietimme hiukan, mikä on julkisen vallan, poliittisen vallan kapasiteetti kaikkea tätä hallinnoida ja säännellä. Meitä myös hämmästytti suuresti huomata, että suurin osa rahoitusalan transaktioista tapahtui todella täydessä pimeydessä. Suurin osa transaktioista tällä hetkellä arvopaperimarkkinoilla tapahtuu ta- niin ilman mitään ilmo- virallista ilmoitusta. kuka niitä, kuka myy, myy tai kuka ostaa Nämä ovat yksityisiä transaktioita tavallaan ja siksi onkin niin äärimmäisen vaikeaa tietenkin tietää täsmästi mitä oikein tapahtuu. Sitten mahdollisesti pitäisi vielä ryhtyä toimiin, jotta vältetään tietyt ylilyönnit. Meitä hämmästytti siis kaiken tämän ilmiön laajuus me kuitenkin implisiittisesti tavallaan vedimme sen johtopäätöksen, että toisin kuin voidaan ajatella, niin ei kriisistä ole vielä päästy eroon. Vielä on paljon asioita, jotka ovat tavallaan vireillään ja kysymysmerkkeinä, koska tämä valtava rahoitusmassa aiheuttaa keinottelukuplan ja sitten yhtäkkiä äh, vaikuttaa yritysten omaisuuteen. Tähän liittyy myös uusi teknologia, käyttöönotto ja mm, asuntomarkkinat ja ja voidaankin kysyä, mikä tulee olemaan seuraava keinottelukupla, joka puhkeaa, koska on selvää, että nämä valtaiset rahoitusmassat eivät kuulu tavallaan reaalitalouteen. Joten täytyy luoda jonkinlaisia markkinoita, jotta näiden summien tuottoisuus varmistetaan. No, me tarkastelemme paljon myös sitä, mitä Euroopassa on tapahtunut luonnollisesti, koska tässä ei voida puhua yhden valtion sisäisestä tilanteesta. Pitää ottaa euroalue huomioon, eurooppalainen taso. Ja me totesimme, mutta uskon, että Euroopan viranomaiset tekevät aivan saman johtopäätöksen, että viimeinen direktiivi, joka otettiin käyttöön Siinä oli paljon puutteita, sitä pitää nyt tarkistaa, koska se oli johtanut siihen, että on luotu valtavasti vaihtoehtoisia foorumeita tai tällaisia dark pool-ilmiöitä. Nyt täytyy sanoa, että tällä hetkellä suurin osa opetus tapahtuu näin, vaikka alun perin näitä pimeitä aukkoja oli, piti tehdä vaan tällaisia ryhmä arvoperitoimia, joita esitettiin pörssivälikohtauksesta, mutta pikkuhiljaa sitten olemme kuulleet, että jokaisella tärkeällä pankilla käytännössä oli tällainen dark pool. Eivät tietysti pankkeita tai mennä, tai suoraan sanoen, että kun heitä kuulimme, huomasimme kyllä, että tähän liittyy paljon, tai no, tietynlaista eh, eriäänisyyttä sen suhteen, mitä me sanoimme ja mitä nämä asiantuntijat sanoivat, riippuen siitä, mistä olivat peräisin, mikä oli heidän taustansa esimerkkinä vaikka korkeataajuuskauppa, high frequency trading, oletan se pitäisi vaikka poistaa. Sitten joku sanoi, että tämä tarkoittaa yli puolta liikevaihdosta. Tämä on siis todellakin tärkeä ilmiö. Jotkut sanovat, että tällä ilmiöllä ei ole suurtakaan merkitystä. Tämä oli aika tärkeä, mielenkiintoista nähdä nämä erilaiset näkemykset. Lyhyesti sanottuna tämä kaikki johti meidät sitten esittämään tiettyjä ehdotuksia joista 34 hyväksyttiin ja annan niistä nyt sitten puheenvuoron kollegalle, niin koska kerran sanoin, että puhun lyhyesti, niin puhuin jo liikaakin. Hän voi esitellä näitä kohtia. Sitten olemme teidän käytettävissänne luonnollisesti. Monsieur le Président, chers collègues, merci. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitos kutsusta. Minä olen syvästi tietoinen siitä, että sallitte minun muistella niitä kahta mukavaa vuotta, jotka vietin euro, äh, siis parlamentissa 95-96. Ja tuntui silloin vähän haikealta oikeastaan palata Ranskan kansalliseen parlamenttiin, kun täällä oli mukava työskennellä. Minulla on oikein mukavia muistoja tästä julkisesta hallintotyöstä. Mutta nyt pääaiheeseemme. Kuten Emanueli sanoi, tämä tutkintavaliokunta perustettiin päätöslauselman perusteella, jonka kansalliskokouksessa sosialistipuolue antoi lainsäädäntökehyksessämme. Puheenjohtaja kuului silloin työryhmään, joka oli tästä päätöslauselmasta antanut ehdotuksen ja oli myös opposition esittelijä. Me silloin työskentelimme yhdessä hedelmällisesti. Ja ne kaikki työryhmät, jotka olivat tässä valiokunnassa mukana, 30 jäsentä alusta alkoen, alkaen, antoivat yksimielisesti sen raportin, joka teillä on käytettävissä. Niissä on kaikki meidän ehdotuksemme. Euroopan parlamentti, parlamentti on nyt se paikka, jossa käymme näitä asioita läpi. Emanueli mainitsi henkilöt, jotka ovat käsitteleet tätä asiaa ennen kaikkea kaksi jäsentä, Bernard Beref, joka on täällä läsnä, ja Kosef, joka myös oli tutkintavaliokunnassamme tai on työskentellyt siellä ja ollut mykänä myös Michel Barnien kuulemistilaisuudessa. Eli meitä todella kiinnostaa olla mahdollisimman paljon yhteistyössä näissä toimissa, joita viedään eteenpäin, käsitellään parlamentissa, täällä, siis tässä parlamentissa. Kuten Emmanueli jo totesi, yritän tässäkin olla lyhytsanainen, mutta haluaisin kiinnittää huomiota joihinkin ehdotuksiimme. Me teimme 34 ehdotusta, en halua teitä suinkaan pakottaa niitä käymään kaikkia läpi, mutta haluaisin kommentoida muutamia niistä, jotka voivat antaa aihetta keskusteluun ja pohdintaan. Ennen kaikkea ne ehdotukset, jotka koskevat eurooppalaisia huolenaiheita jotta olisin konkreettinen, viittaisin nyt ehdotukseen numero 34, jossa puhutaan euroalueesta. Siinä me ehdotamme, niin no, ehkä tässä hiukan liioitellaankin, mutta tässä me ehdotamme multilateraalista valvontajärjestelmää niiden poliitikkojen mm, piirissä, jotka yhdessä on Euroopan tasolla perustettu talousrakenteissa. Ja vi, ehdotus numero viisi on meistä hyvin, tai sen puitteissa on hyvin tärkeää mielestämme nähdä rahoitusmarkkinoiden riskit tai järjestelmien riskit, jotka voivat ilmetä Euroopan unionin sisällä meidän täytyy toimia yksimielisesti myös USAn kanssa. Tämä on aivan selvää, koska se kriisi, jonka me olemme käyneet läpi, on aivan selvää, että tämä valvontajärjestelmä, jota me yritämme tässä saada aikaan, jos ja kun eurooppalaisella tasolla tämä tapahtuu, ja kun se tapahtuu Yhdysvaltain taho, taho, taholla, täytyy olla näiden kahden kierroksen välillä jotakin yhteistä, yhteinen kontrollipiste, koska kysymyksessä on kuitenkin yhteinen kriisi, niinpä täytyy olla myös yleismaailmasta kykyä nähdä yhteiset päämäärät, yhteinen kyky voida ennakoida uuden riisin, kriisin mahdollinen ilmaantuminen. Luulen, että tässä menemme juuri Euroopan parlamentin ytimeen, eli kun puhumme markkinoiden avoimuudesta. Puheenjohtaja, nämä kysymykset, joihin viittasitte, tutkintavaliokunta lopetti työnsä jo joulukuussa, mutta transaktioveroa koskeva kysymys on keskeinen Ja tässä yhteydessä Pariisissa maanantai-aamuna tätä kysymystä käsiteltiin. Kuten Henri Emanueli totesi, tutkintavaliokunnassamme olemme todenneet, että yli 50 prosenttia maailmanlaajuisista transaktioista kuitenkin pystyi välttämään tämän veron. Kun asetetaan vero säännönmukaisesti niille, jotka aktiivisesti toimivat, on jo hyvä asia. Mutta tässä, tähän liittyy kuitenkin taloudellinen avoimuusongelma. Ja lainsäädäntövalvonnan alaisiksi on pystyttävä saattamaan ne taloudelliset toimijat, joihin tämä vero kohdistuu. Ja tässä yhteydessä olemme mm, arvioineet niitä mahdollisia negatiivisia seurauksia, jotka nousevat finanssivälineiden markkinoista siihen liittyvästä direktiivistä. Näistä syistä me teemme kolme ehdotusta, 6, 7 ja 8. Ne olemme tehneet, ne ovat erityisen tärkeitä ja olisi mukavaa kuulla, kuinka te näette näiden, tämän direktiivin uusimisen kehityksen. Tästä varmaan saadaan uusi tilanne tai uusi vaihe vielä en, ennen ensi kesää. Ja vielä kaksi huomautusta. Toinen niistä liittyy aiheeseen, joka miellyttää paljon Ranskaa, eli mm, raaka-aineiden, raaka-aineiden hintamarkkinoiden sääntelyyn ehdotus numero yhdeksän. Siinä ehdotetaan Euroopan markkinoiden sääntelyä. Tässä olemme hiukan myöhässä, kun verrataan tilannetta Yhdysvaltain tilanteeseen, jotta pystyisimme tehokkaasti hyödyllisesti toimimaan. Ja toinen kysymys, joka meitä on paljon huolettanut, on vaihtoehtoisten rahastojen tapaus. Me Euroopassa pyrimme soveltamaan tällaisia vaihtoehtoisia rahastoja. Tätä olemme käsitelleet valiokunnassamme. Esimerkiksi puhumme eurooppalaisesta passista, jota ei kuitenkaan, jonka kautta kuitenkaan kaikki, kaikkia takuita ei voida esittää näiden vaihtoehtoisten rahastojen kohdalla. Eli tässä tämä kysymys ja muutama muistutus mieleenne esityksistämme ja koko kriisin kehityksestä, kehitysvaiheesta ja kaikista niistä riskeistä, joita olemme halunneet myös välttää. Riskit voivat syntyä tietysti muuallakin kuin Euroopassa kauempana. Jos kriisi esimerkiksi tulee tai nousee Aasiassa, se täytyy voida ennakoida hyvissä ajoin. Kiitokset, hyvät herrat, näistä erittäin täsmällisistä, osuvista alustuspuheenvuoroistanne. Ja halusin onnitella teitä tästä teidän tekemästänne työstä. Minä näin tämän paksun asiakirjan Ivaskan, joka on tuloksena teidän valiokuntanne työstä. Poimiakseni muutaman ehdotuksen monin joukosta ehdotaisin, että näiden alustusten pohjalta konkreettisesti etenemme siten, että parlamentin jäsentuot voivat esittää kysymyksiä ja asiantuntijat voivat vastata. Ja sitten mahdollisesti tämän jälkeen vielä voitaisiin lyhyesti kertoa meidän välimietinnöstämme ja sen johtopäätöksistä. Ja sitten voimme käsitellä seitsemän kysymystä, jotka oli esitetty, eli parlamentille. Ehkä esittelijä Pervanche nyt voi käyttää puheenvuoron tähän väliin. Olkaa hyvä. Kiitoksia, että tämä keskustelu on järjestetty, koska näin voimme vuorovaikutuksessa keskustella työmäraamissa ehdotukset, joita te teette. Tässä on erikoinen näkökulma. Ajatellen sitä, miten me taas toimimme oman mietintämme suhtaan, koska me toimimme paremmin laimalta pohjalta, emmekä keskity pelkästään keinottelupuoleen, mutta tässä keinottelu puolella tietysti on paljon asioita, joissa olemme samoilla linjoilla, erityisesti mitä te sanotte. pitäisi MIF-direktiivi uudestaan muotoilla. Tämä ei ole tämmöistä kuuluu tällaisen rahaisen valiokunnalle, mutta oppi, joka voidaan saada tästä kriisistä, äh, arvopaperimarkkinoiden toiminnasta, niin todellakin tämä markkinoiden, jälkimarkkinoiden hoito on huomattava tulonlähde joillekin markkinapaikoille. Euh, Sitten finanssitransaktiovero. Tehän tiedätte, että Euroopan parlamentti Kontissa äänestimme siitä ajatuksesta, että tämä transaktiovero voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisesti ilman jopa, että odotetaan sitä, että se on olemassa maailmanlaajuisesti. Puhujain mukaan, joiden kanssa olemme keskustelleet, on erilaisia esteitä. Te otitte esille sen ajatuksen, että suurin osa transaktiosta pysyy piilossa näkymättömissä. Siis nämä mustat aukot, dark pool englanniksi. rahoitustransaktioveron idea on juuri siinä, että lainsäädäntäjä velvoitetaan muuttamaan transak- näiden opakkeen transaktioiden tilaa ja saada aika suurempaa mm, riskiinhallintaa, kun kootaan yhteen näitä transaktioita. Ja täältä kannalta katsottuna Euroopan tasoinen öö, järjestelmäriskikomitea on tällainen liittolainen. Ja jos otetaan myös G20 päätelmät, niin sitten ei enää ole sellaisia toimijoita, jotka, joiden tuotteet eivät ole avoimia, eikä niitä voida valvoa. Erityisesti mitä tulee kohtaan 18, tähän ehdotuksen 18 se seikka, että osoitatte sormella keskuspankkeja, mutta minun mielestäni tämä on ehdotus, joka voidaan tehdä muidenkin laitosten suhteen kuin keskuspankin suhteen. Ja kun ajatellaan luottoluokituslaitosten roolia ja mihin tämä johtaa. Tähän on tällainen kaksainen vaikutus. Toisaalta luottoluokituslaitosten rooli suhteessa sääntelijään, ajattelen erityisesti Baselin komitea, on nähty, että luottoluokituslaitokset ovat ovat saaneet huomattavan merkittävän roolin ja itse asiassa Baselin komitea tavallaan on luopunut tai on ottanut mukaan sen ajatuksen, että rahoitusmarkkinatoimijoiden pitää luopua tästä arviointi ja ottaa huomioon vain luottoluokituslaitokset. Näinhän tehtiin ensimmäisessä Basel 2-direktiivissä. Ensimmäinen eh, direktiivi, jossa oli kyse esimerkiksi pk rahoituksesta, niin pankkien piti tehdä, pankkien piti julkistaa luottoluokitukset, joka tavallaan suojasin sitä täysin vastakkaiselta tarkkailulta. Baselin komitea saa tai myöntää vallan luottoluokituksessa sitten nämä toimijat itse sitten käyttävät näitä luottoluokituksia hyväkseen. Tämä on tärkeä kysymys ottaa esille tässä yhteydessä, koska kollegamme puheenjohtaja toissominaisuudessaan esittelijänä tästä asiasta. Äh, olen laatinut siis tekstin ja minäkin olen tehnyt tarkistuksia tästä, jotta toimittaisin johdonmukaisesti toivoen samalla, että hän ottaa ne huomioon. Tämä tulee sitten luottoluokituslaitosten vastuullistamiseen. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä asia. Ja lopuksi panen merkille mielenkiinnolla 26 ehdotuksenne. Siinä on kyse Baselin sopimuksista. Siinä te tuette meidän ehdotustamme tehdä tällaisia kansainvä- tehdä Baselin sopimusta kansainvälisiä sopimuksia, jotta oltaisiin samalla lähtöviivalla amerikkalaisten kanssa. Jos ähm, äh, kansalliskokous voi tätä ehdotusta tukea, se olisi todellakin hyvä asia commentaire euh, supplémentaire. En fait, j'avais... Sitten yksi kysymys vielä. Mitä oli, olette mieltä meidän ehdotuksestamme tästä rahoitustransaktioverosta? Osittain siihen jo vastasitte. Mutta jos sallitte puheenjohtaja, haluaisin puhua hiukan erästä toisesta ulottuvuudesta meidän mietinnössämme, joka ylittää hiukan teidän keinottelu toimialanne, mutta se taas kuuluu meidän tehtäväalueeseemme. Tämä koskee G20 ja tapaa, jolla Ranska valmistautuu käyttämään puheenjohtajuuttaan tässä yhte- yhteisössä. Kolme huomiota ensinnä näissä puitteissa kysymys veroparatiiseista aikanaan oli todella ajankohtainen, oli sellainen vaikutelma, että nyt asian ei enää niinkään kiinnitä huomiota, nyt osaa vaikutelma, mutta jos todellakin halutaan toimia keinottelun rintamalla, niin silloin ei kyllä voida mitenkään ignoroida veroparatiiseja. Miten te näette G20-puheenjohtajana, olisiko tämä hyvä tilaisuus vielä tätä asiaa eteenpäin Ranskan kohdasta? Toinen asia, Tämäkään liittyy mielestä muistaakseni sitoumuksen, joka tehtiin Pittsburghin kokouksen, nyt ei muista ihan tarkkaan missä niistä, mutta jokaisen, kaikkien markkinoiden, jokaisen välineen pitäisi joutua valvonnan alaiseksi. Ja tässäkin on sellainen vaikutelma, että erityisesti kun teidänkin dark pool-kysymyksen kyseenalaistamista ja nämä transaktiot, joita on annettu kehittyä tavallaan paralleellisesti rinnakkaisesti tähän on talouden ongelma, koska nä- näinhän nämä CDS-markkinat räjähtivät käsiin tavallaan luottoriski, vaihtosopimusmarkkinat ja keinottelusuhteen kaikki sanovat, että ei voida määritellä keinottelua. Näin voidaan sanoa, että Kreikassa ei ollut minkäänlaista spekulaatiota, vaikka keinottelijan roolinahan on käyttää hyväksi markkinamekanismeja ja ehkä se, siksi eh, Kreikka joutui tähän epätasapainotilanteeseen julkisessa taloudessaan. Tämä on toinenkin markkinalogiikka, joka johti siihen, että eh, Kreikan luottoluokitus aleni. Ja muutkin käyttivät hyväksen tilanteen ja ryhtyivät keinottelemaan. Tältä kannalta katsottuna mielestäni G20-sitoumukset todellakin kannattaa pitää mielessä ja muistaa ne. Sitten kolmas puoli asiassa, tämä yhtenäinen tie eurooppalaisille, koska meidän mietinnössämme tämä asia todetaan selvästi. Me olemme sitä mieltä, että Euroopan unionin ja erityisesti euroalueen täytyy ilmaista kantansa yhdellä ainoalla äänellä, siis yhdestä äänestä oli kysymys kansainvälistä ajatellen, jos halutaan, että on painoarvoa esimerkiksi mm, vaihtokurssipolitiikassa, eikä vain valittaa sitä keskustelua, käydään dollarin ja juonin välillä vaikka, vaan että todellakin oltaisiin itse vahva toimija. Mikä onkaan sitten euron asema tällä hetkellä? Meidän pitäisi ilmaista kantojamme yhdellä äänellä, jotta meillä on merkitystä ja painoarvoa. Ja näin tämä G2 vaikutus tavallaan häviäisi hiukan. Ehkä myöhemmin voi tehdä vielä muita kysymyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Je répondrai à l'envers sur la voie une kun puhutaan yhtenäisestä tiestä, voin tästä todeta vain muutaman seikan. Tai yhteinen yksi ainoa ääni. Eli tämä ei ole taloudellinen eikä raha asia, vaan se on todellakin poliittinen asia. Mitä muutakaan tästä voin sanoa? Olisi hienoa, että olisi yksi ainoa ääni, mutta tämähän olisi demokraattinen tapa mutta tämä on kuitenkin ongelma julkishallinnollisesti. Mutta tämä ei todellakaan ole taloudellinen tai rahaongelma. Yksi yhtenäinen valuutta, tietysti sekin on poliittisen työn tulos. Me olemme tietysti pyrkineet tähän yksin, päätyneet tähän, tai siis yhdessä päätyneet tähän mutta olen varovainen sen ajatuksen kanssa, että olisi olemassa ainoita yksittäisiä ääniä, koska tämä voi tarkoittaa, voi tarkoittaa tiettyä ristiriitaisuutta, varsinkin äh, vakavassa poliittisessa kriisissä. Tämä kuulostaa minusta hiukan teknokraattiselta. Mutta tämä on todellakin minun oma näkemykseni. En äh, ota tähän mukaan tätä valiokuntaa eikä, eikä kollegoja. Mutta tässä voidaan miettiä, miksi julkinen mielipide Ranskassa, Saksassa tai muualla oikeastaan irtautuu tai etääntyy eurooppalaisesta ajatuksesta. Kysymyksessä on syvä yhteinen ongelma – demokraattinen vaje tai kuilu, joka on suuri. Tämän voimme todeta tässä Euroopan parlamentissa, koska julkinen mielipide täällä on läsnä ja käyttää puheenvuoroaan. Mutta henkilökohtainen huomautus. Voin kertoa, että olin oman puolueeni edustajana aikoinaan ja perustuslakivaliokunnan äänestysten aikoina oikeastaan ajoitus ei ollut oikea, eli olen uranani hiukan huonosti ajoitettu näissä toimissani. Sitten tuo transaktiovero. Minä kannatan sitä, mutta totta kai kaikki pitää olla säänneltyä ja valvottua. Jos, varsinkin jos yli puolet ei kuulu tämän veron piiriin. Tämä on kana, muna, vanha juttu, vanha tarina. Ja varsinkin kun mietimme, millä, kuinka me eurooppalaiset toimimme, niin tämä ei ole mitenkään itsestään selvää. esimerkiksi juuri se, että jotkut maksavat, jotkut eivät, jotkut saavat, jotkut eivät. Joka tapauksessa tämän finanssitransaktioveron suhteen minun pitäisi varmaankin ainakin poliittisesti kannattaa sitä, mutta harkitsen kyllä, mitä siltä odotetaan, verotuksen sääntelyäkö vai kansainvälisen yhteistyön rajoitusta. Tämä ei ole suin, äh, rahoitusta, tämä ei ole suinkaan sama asia. Minä en ole suinkaan, vaikka olenkin ollut esittelijä vastaavissa foorumeissa, mutta kun ajatellaan esimerkiksi kehitysvaltioita tai Afrikan valtioita, ehkä tämä verotus ei aina ole sopivaa, vaan kannattaa ajatella mieluumminkin Mm, kokonaisia säännöstöjä, esimerkiksi verosäännöstöjä, joita voitaisiin soveltaa. Ne ovat monimutkaisia, mutta nekään eivät estä mitään verovilppejä lopulta. Eli ei, tuskin tämä verokan on mikään ihme resepti. Mielestäni tämä transaktiovero tarkoittaa sitä, että kansainvälinen keinottelu, tai sitä pystyttäisiin jarruttamaan. Vuonna 2001 Kanada äänesti vastaavasta verosta, Ranska samoin. tobing euh, verosta siis on kysymys. Minä haluaisin, minä haluaisin sitä, että todellakin ollaan konkreettisia. Kysymys on raportoinnista. Me emme voi järjestää tai perustaa sellaista, mitä emme itse tunne tai tiedä. Veroparatiisien kohdalla voin todeta, että kun Ranskassa toimin erässä parlamentaarisessa ryhmässä, jossa oli jäseniä kansalliskokouksesta ja muualta, me työstimme veroparatiisiasiaa, mutta tämä todellakin on jo mennyttä aikaa. Joten en halua tässä tuoda tiettyjen hallitusten työtä pöydälle. Ne sopimukset, joita finanssiasioista äänestetään, tarkoittaa sitä, että pyritään pääsemään irti kriiseistä. On olemassa tiettyjä valtioita, kuten Sveitsi, jotka silloin kun niiltä kysytään, onko kysymyksessä rikos, esimerkiksi petosvilppi vastausta on vaikea antaa. Valitettavasti, kuten voin ja uskallan täällä todeta, koska kukaanhan meitä ei kuuntele, on eurooppalaisia, Euroopan valtioita, jotka ovat hyvin kaukana veroparatiiseista, mutta joitakin sellaisia kuitenkin on. Jos tutkimme tuloksia, Nevada, Delaware tietysti voidaan ehkä soveltaa meidänkin olosuhteisimme. Arvoisa puheenjohtaja. Eli tämän voimme tulkita siis toisella tavalla. Me tarvitsemme ve- verokonvergenssia, yhtenäinen valuutta. Esimerkiksi jos meillä ei ole yhteisiä tekijöitä tai konvergenssitekijöitä, silloin on myös hyvin vaikea ajatella yhteistä verotusta. Tämän me ymmärrämme kaikki. Te tunnette tämän aiheen eikö niin? Très, très brièvement, euh, euh, Hyvin lyhyesti transaktioverosta olen samaa mieltä kuin Henri Emanueli. Valiokunnan työskentelyn aikana on todettu usean otteeseen, että tämä ei niinkään vaikuta keinottelun vastaiseen taisteluun, koska keinottelijat joka tapauksessa tulevat mukaan mm, ylimääräisen veron kautta, jonka he joutuvat maksamaan. On oikeastaan sitä vastoin, että tulojen kautta he pääsevät vaikuttamaan. Mitä tulee veroparatiiseihin, olen optimistisempi kuin Henri. Olen sitä mieltä, että 2008 jälkeen olemme kuitenkin edistyneet, emme varmaankaan siinä tahdissa kuin olisimme halunneet. Esimerkiksi mietinnössä kolmosehdotuksessa viitataan siihen, että täytyy täsmentää sitä kehitystä, tai toimintaa, jota harjoitetaan veroparatiiseja vastaan. Ja tällä alueella on edistyttävä. Veroparatiiseja paratiisit ovat todellakin preferenssipaikkoja juuri keinottelijoille. Ja aivan kuten Anri Emanueli äsken totesi, ikkuna ei suinkaan ole vielä suljettu luottoluokituslaitoksista. Niihin liittyy kolme hyvin tiukkaakin ehdotusta. Kysymyksessä, olkaamme selkeitä, ei suinkaan ole se, että haluaisimme ikään kuin rikkoa mitään mittaria tässä. Esimerkiksi taloustutkijat, joita olemme kuulleet, Keinottelulla ei ole mitään kattoa taivasta. Käy vain niin, että olosuhteet antavat mahdollisuuden spekulaatiolle. Ja kaikki ne esimerkit, jotka meillä on mielessämme, ovat juuri sellaisia, että ne johtuvat tietyistä taloudellisista olosuhteista, jotka synnyttävät juuri spekulaatiota luottoluokituslaitoksilla on hyvin tärkeä rooli rahoitusmarkkinoilla, velkamarkkinoilla. Ja niiden kohdalla tulee soveltaa paljon tiukempaa työmoraalia tai deontologiaa kuin tähän asti. Suvereineillä valtioilla on varmaankin hyvin keskeinen rooli yksityisten toimijoiden kohdalla. Me, meidän mielestämme ei tule sekoittaa esimerkiksi sellaista maata, jossa on X toimia tietyillä rahoitusmarkkinoilla toiseen. Eli tässä ne hyvin nopeat huomautukseni, jotka halusin aiemman puheenvuoron perusteella esittää. Äh, Kiitoksia paljon. Nyt annan saman tien puheenvuoron kahdelle kollegalle perätysten Thomas Mann ja Olle Schmidt ja sitten seuraavat kaksi puhujaa. Kiitoksia puheenjohtaja Arvon Wolf. Kumpikin kollega käytti äidinkieltään ja luetteli joukon ehdotuksia, jotka on myöskin toimitettu meille ranskan kielelle. Minun mielestäni tämä on kyllä menee hieman liian pitkälle. Pervanche toimii itse valiokunnan puheenjohtajana. Minä olen val- samassa valiokunnassa. Usein me puhumme ranskaa keskenämme. Jotkut seikat tässä asiakirjassa ovat aivan selvillä. Ja kun te totesitte, että finanssitransaktiovero, niin tämän suhteen on olemassa kaksi eri koulukuntaa. Tässä olet aivan oikeassa, Emanuele. Mutta kun puhutaan tärkeästä määritelmästä, niin tilanne on epäselvempi. Tässä mielestäni peruselementti on se, että Sarkosi on jatkuvasti mukana. Hän pyrkii vaikuttamaan. Mikäli amerikkalaiset eivät ole valmiita, niin olisiko teidän etuksenne, että Euroopassa aloitettaisiin ominnokkinemme, ja sitten pitäisi määritelmiä ja muita puida. Ja sitten luottoluokituslaitokset, ne ovat erittäin tärkeitä ne olivat erittäin tärkeitä, kun pohdittiin valiokunnassa meidän minun maassani Saksassa katsottiin, että meidän pitäisi perustaa eurooppalainen luottoluokituslaitos jotta voitaisiin sertifioida eurooppalaisella vyöhykkeellä esimerkiksi valtioita. Te viittasitte siihen, että poliittinen vastuu täytyy ottaa päätöksistä. Yksi peruslähtökohta on se, että kasvu- ja vakaussopimus on muotoiltu. Pitäisikö sitä nyt pitää kiinni? Onko Ranska valmis itse kiistelemään sen puolesta, Käytetäänkö tiukasti kasvu- ja vakaussopimusta huolimatta siitä, että monet maat ovat räikeästi rikkoneet sopimusta aiemmin? Tässä herää myöskin kysymys, oletteko sillä kannalla, että tar- meillä on eurooppalainen talouden ohjausjärjestelmä? Riittääkö teille se, että meillä on koordinaatiota ja yhteistyötä? Ja toiseksi viimeinen kysymys. Saksa ja Ranska ovat kumminkin tavanneet, siis Merkel ja Sarkozy ovat pyrkineet kahdestaan ottaman johtajan roolin. Katsotteko te, kun te näette kaksi erilaista poliittista näkemystä, katsotteko, että tämä on tällainen normaali yhteistyömuoto vai onko tässä nyt tarve vain jonkun ottaa johtajan kädet käsiinsä, johtajan rooli käsiinsä ja sitten keinottelusta luin suurella mielenkiinnolla Jérôme Kervielin kirjoittaman kirjan hän, hän eh, johti suuren pankkikriisin Ranskassa, mutta hän puolusteli toimijan. Hän totesi, että hän kyllä teki itse paljon, mutta hänen esimiehensä valvoi häntä ja hänellä oli lupa käyttää tiettyjä rahamääriä, eikä kukaan estänyt häntä. Hänen esimiehensä tiesi, mitä hän teki. Tämä oli erittäin kiehtova kirja. Sattuuko tällaista enemmänkin Ranskassa suurpankkien kesken. Onko siellä kunnollista valvontaa, jolla voidaan rajoittaa tällaisten tiilereiden toimintaa? Tämä kirja on erittäin kiehtova lukemista meillekin. Ja tarkoittaako tämä sitä, että muutostarpeita on? Pyytäisin, että vastaatte ensin tähän kysymykseen, koska kollega Thomas Mäli sitten niin kovin monta kysymystä ja sitten vasta Ole Schmidt puhuu. Olkaa hyvät. Euh, Tulee paljon kysymyksiä. Herra Gerviel, niin, omassa poliittisessa elämässä niin minulla on aika tiukkoja paikkoja pankkimaailmaa vastaan – kuitenkin se on ollut perin omaa ammattiani. Niin ehkä sen takia, juuri koska tunnen tämän alan paremmin kuin muut, olin ehkä hiukan kovempi kuin muut. Mutta olen todella sitä mieltä, että pankkirejat todella valvotaan ehkä kaikkein tiukemmin Euroopassa. Miksi? Koska meillä on omat perinteemme vuodesta 1945 hallitus tavallaan myöntää näitä lupia toimijoilla on yksityisiä tai julkisia, nythän kaikki ovat suurin piirtein yksityisiä laitoksia, mutta aina on ollut aika vahvaa valvontaa, pankkivalvontaa, komissio ja niin edelleen. Viisi miljardia euroa pankissa, ei tämä osasta pankkijärjestelmän toimimattomuutta silti. No. Donc je ne vais pas changer de, de maillot. Euh, niin olen nyt täällä mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tässä kriisissä, joka nyt on tapahtunut, Ranska ei todellakaan ole tästä eniten kärsinyt. Ja jos olemme paremmin pärjänneet tässä kuin muut, niin se kyllä johtuu varmaankin siitä, että valvonta on paljon suurempaa kuin muualla. Mitä tulee Merkel Sarkosi sopimukseen? En usko, että tämä on mikään poliittinen poliittinen sopivuus. Mielestäni Kohl ja Mitterrand aikanaan sopivat paremmin yhteen kuin Merkel ja Sarkozy nyt. Mutta ennenkin oli tällaista Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt ja niin edelleen. Sitten tietenkin on myös henkilökemiat. Varmasti myös suhdanteet vaikuttavat tai tilanne vaikuttaa ehkä enemmänkin kuin hen- personat Ja sielujen yhtenäisyys, mutta Saksan ja Ranskan välillä kuitenkin mielestäni mehän tiedämme, joskus, meitä, joskus me ärsytämme muita Euroopan maita, kun aina sitä näitä puhutaan niistä saksalais ranskalaisista pariskunnasta. Aika erikoinen ö, pariskunta onkin ja yhteisöllä ei ikinä ole helppoa, mutta kyllä tavallaan sitten on <laughs> varsinainen pariskunta ihan oikein yhtä vaikeaa on kuin tavallisissakin liitoissa. Toinen ongelma tal- ohjauksessa on se, että pitääkö se ryhtyä vaikka ei, vaan pitää tähän tämä tehdä ja tarvitaan demokraattista konsensusta talousohjausjärjestelmästä. Ei siitä saa syntyä mitään teknokraattista järjestelmää, joka toimii vähän sivussa. Se on todella asian ydin. Tarvitaan siis toiminnan lähentä, lähentyvyyttä, kun on yhtenäisvaluutta käy. Sehän on vain tervettä järkeä. Eikä edes tavallaan tehdä, mitä valuutalla aina tarkoitetaan. Vakaussopimuksesta olen aina ollut varsin päivällä kannalla, koska olen aina sanonut, että silloin kun ongelmia tulee, kukaan ei sitä noudata, ja näin juuri tässä kävi en näe demokraattista hallintoa, oli sitten oikeasta tai vasemmista hallitus tai mikä väri onkaan, joka sanoisi, että minä äh, panen kansani kärsimään, koska prioriteettina on noudattaa sopimusta. Demokratissa näin ei tapahdu. Ehkä näin tapahtuu autoritaarissa järjestelmissä, mutta demokratioissa tämä on varsin hankalaa nämä säännöt, kun ne määritellään, ja ne pitää määritellä niin, että niitä voitaisiin sitten myös noudattaa, koska silloin kun puhutaan 60 prosenttia BKTstä, BKT velasta, miksei 70 prosenttia, kukaan ei käyttää eroa, miksei 50 prosenttia vaikka, miksei 80, 160 prosenttia tilanne on Japan, Japanissa ja USAssa, ties mitä, 200 koska velka on tavallaan siellä alas kirjattu, niin, mutta ei pidä olla liian jäykkä, koska jos nämä sopimukset ovat liian jäykkä, liian jäykköjä, niin silloin niitä noudatetaan. Näin tapahtui Ensin Ranskassa paljon ennen kuin Saksassa. Ja mitä Saksassa tapahtuu sitten aikanaan, se voi tapahtua. En tietysti toivo, että näin tapahtuu, koska puuta, että ei näin tapahdu, mutta ei pidä ajatella, että me käymme nyt keskustelua Ranskassa, koska eihän mekään ole kaikkesta samaa mieltä. Pitääkö ottaa asia perustus, velamäärä ottaa perustuslaki niin kuin Saksassa, eikä pidä yrittää tietorajaa. Mm. Minä olen sanonut, että ei, minä en ole sitä mieltä, koska minusta täh- täh- tässä ei voida pitäytyä käytännössä kuitenkaan. Todellisuus, ei sitä voida määritellä kymmenen vuotta etukäteen, ei se voida mitenkään määritellä että kun yhteiselua pitää harjoittaa ja elää demokratiassa kyllä noudattaa tiettyjä sääntöjä, mutta mitä tulee sitten talouteen, me puolamme sellaista Tietysti talous talousohjausjärjestelmä kolme vakaussopimusta, mutta ei me olla mitään harhakuvia sen suhteen. Suhdanteet tämä tekee varsin vaikeaksi. Ja jos joku hallitus sitä vaikka noudattaakin vakaussopimusta ja kaatuu, niin sitten taas seuraa sellainen hallitus, joka ei tule sitä noud- joka ei sitä noudata. siis tämä on aivan monimutkaisempaa kuin pinnalta voisi näyttää. Thank you very much and thank you. Kiitoksia ja kiitoksia myöskin tästä erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Varsinkin tämä viimeinen osa minua kiinnosti. Minä tulen pienestä maasta eurovyöhykkeen ulkopuolelta. Minä olen yksi henkilöistä, joka mielellään haluaisi, että minun maani liittyisi eurovyöhykkeeseen. Teidän viimeinen, viimeiset huomionne eivät ole laisinkaan vakuuttavia kotipuolen kansalaisten silmissä kun me järjestimme kansaisäänestyksen juuri tuota kansalaiset sanoivat, että he totesivat, että suuret maat eivät noudata kasvu- ja vakaussopimusta, joten älkää liittykö, koska tästä tulee silkka sekamelska. Siksi mietinkin, oletteko te kertomuksenne yhteydessä pohtineet tätä kysymystä? Tehän olette kokeneita poliitikkoja. Ja te olette muokkaamassa euroa, Olette ensimmäisiä liittymässä siihen ja olette myöskin mukana silloin, kun tämä kriisi alkoi ja nyt olette osa tätä kriisiä. Katsotteko te, että Ranska, ehkä jopa te itse, olettekin jollakin tavalla syypäitä siihen, mitä Euroopassa on tapahtunut? Nyt ei ole kyse pelkästään markkinoiden romahtamisesta ja epäonnistumisesta, vaan myöskin politiikka on epäonnistunut ja poliitikot Olemme Portugalissa pari viikkoa sitten. Portugalissa myönnettiin suoralta kädeltä, että siellä oli tehty asioita, joita ei olisi pitänyt tehdä. Päivää myöhemmin Espanjassa Espanjassa totesivat, että ei, ei, me emme tehneet mitään virheitä. Virheet tehtiin kansasissa tai jossakin muualla. Sieltähän se subprime-kriisi lähti liikkeelle. Miksi minä esitän tämän kysymyksen? Ei minä nyt yritä millään tavalla olla loukkaava ja osoittaa teitä sormella, mutta mikäli Eurooppa halutaan toimimaan pidemmällä aikavälillä 27 jäsenvaltion voimin, ja mikäli 27 jäsenvaltiota ovat loppujen lopuksi eurovyöhykkeessä mukana, niin meidän täytyy kyllä oppia noudattamaan sääntöjä, minun mielestäni. Mikäli emme halua noudattaa sääntöjä ja katsoa, mitä säännöt ovat tyhmiä, niin kuin Brody katsoi, taikka liian tiukkoja, niin silloin meidän ei pitäisi yrittää pistää näitä sääntöjä ylipäänsä täytäntöön. Haluaisin kuulla teidän kommenttinne tähän. Toinen kysymys. Ymmärsinkö minä nyt oikein? Sanotteko te, että haluatte pois tämän high frequency kaupan, mutta kuulitte sitten asiantuntijoiden näkemyksiä ja sitten muutitte mielenne Sama pätee tähän lyhyeksi myyntiin short selling kysymykseen, koska tämäkin on poliittinen kysymys, varsinkin Saksan ja Ranskan välillä visainen kysymys, jota käsitellään parhaillaan. Jotkut haluaisivat kokonaan kieltää lyhyeksi myynnin. Mitä te katsotte, onko short selling hyvä markkinoille? Jopa onko high frequency kauppaa hyväksi markkinoille? Kuluttajalle annetaan tiedon kannalta katsottuna toteaisin, että minä olen liberaali maailmankatsomukseltani. Varati. Edustaja Koveraatti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mielestäni on aivan perusteltua kaikki se huomio, joka jo jokin aikaa raha- ja sisämarkkina-aiheissa on omistettu säännöille, joiden avulla pystytään tai halutaan parantaa tilannetta. Mutta se, että tämä, tätä huomiota ei saa kuitenkaan ö, tulkita niin, että kaikki säännöt uusitaan, muutetaan, mielestäni tämä olisi erehdys. Ja se olisi poliittinen erehdys. Yritän nyt olla selkeä ja yritän muotoilla hyvin kysymykseni. Kun mietimme niitä ongelmia, jotka koskevat yhteisvaluutan tilannetta, kulkua Euroopassa, esimerkiksi esitys numero neljä, ja se huolenaihe, joka erityisesti tuodaan esiin tässä, se on täysin ymmärrettävä ja voimme jakaa se, mutta Voidaanko yhteisvaluuttaa puolustaa, jos kuitenkin samanaikaisesti ei Eurooppa vahvistu poliittisesti eikä tukevasti edistytä taloudellisten konvergenssien alueella. Esimerkiksi verotuskäytännöt alkavat olla hyvin erilaisia, ne eivät yhdenmukaistu mielestäni. Olen kuullut teidän huomionne. Esimerkiksi juuri tämän transaktioveron ympäriltä. Se, mm, vaikka hyvin pienessäkin mittakaavassa tätä veroa sovelletaan, kuitenkin ne riskit voivat olla sitä suurempia ja sitä negatiivisempia voivat olla myös vaikutukset markkinoilla, koska Eurooppahan on yhteismarkkinaa, yhteisulottuvuutta. Ja Eurooppaan kohdistuvat nämä yhteiset ongelmamme. Eurooppa tarvitsee yhteistä budjettia. Ja silloin, kun on menossa suuri kriisi, on voitava toimia niiden resurssien avulla, jotka ovat käytössä ei, emme voi toimia yksin valtioina, vaan yhteisesti ilman yhteisbudjettia, ilman yhteisiä joustavia resursseja, jotka täydentävät yhteistä välinettä, on vain kaunis asiakirja, joka ei kuitenkaan ole konkreettinen. Eurooppa voi olla toki yksi ensimmäinen ulottuvuus Täällä käytettiin jo vertailua kanasta ja munasta, mutta lopulta voidaan tulla tulokseen, että ei toimita tai ei tehdä mitään. Toinen huolenaihe on se, on se puute, joka nimenomaan konkreettisella toiminnalla, toiminnan tasolla vallitsee, jos ajatellaan vaikka eurobondeja, velkoja. Vain muutama kuukausi ja sitten ajateltiin, että tämä oli pelkkää harhaoppia. Mutta sitten yhtäkkiä koko keskustelu kiihtyi, nopeutui ja yhtäkkiä tämä jaetaankin yhteisesti. Ja sekin, että puhutaan ylikansallisesta valvontajärjestelmästä. Kuten, äh, tai voimme todeta, että kun puhumme tästä valvonnasta, ylikansallisesta valvonnasta, aikaisemmin vallitsi hiljaisuus ja nyt kuitenkin monet ovat varovaisia ja haluavat uudistuksia, mutta näistä uudistuksista ei tule koskaan konkretiaa. Ja tähän liittyy vaara. Ensimmäinen vakava kriisi, kun ajattelemme pieniä maita, joita ei suinkaan tule hylätä, vaan on voitava ähm, puuttua kriisiin. Koska me suuret maat, meillä ei ehkä ole edes aikaa toimia, jos emme toimi alusta alkaen ajoissa. Eli me olemme todellakin sellaisessa tila- tilanteessa, että tällä välttelemisellä käytämme sitten mitä vertailua hyvänsä, emme pääse eteenpäin. Tämä on minun mielipiteeni. On va répondre tous les deux parce que sur certains... Vastaamme molempiin, koska joissakin on olemme samaa mieltä, toisissa ehkä emme ole samaa mieltä, niinhän se on. Minä, niin. Onko tällainen vastuu, vastaan tässä nyt herra Schmidtille, Onko meillä vastuuta tästä kriisistä? Kyllä, on poliitikkoja, joilla on, poliitikoilla on tietysti oma vastuunsa, mutta eihän vuosien ajat ovat meille selvitä, että pitää vapauttaa markkinoita, purkaa sääntelyä. Tunnen hiukan vähemmän syylliseksi itseni kuin muut, koska siellä ei ole koskaan ollut minun oppikappaleeni, kreidoni. Kun vapautettiin rahoitusmarkkinoita, kun kaikki tavallaan muuttui, niin nehän ihmiset juuri meille sanoivat, jotka jakoivat tämän mielipiteen, että vähemmän, mitä vähemmän on sääntöjä sitten tasa, markkinat tasapainoivat itseään. Nyt tämä on sitten nähty, kun säännöt poistetaan, niin markkinat eivät kyllä tasapainoitu, tai ainakaan ne eivät tasapainoitu muuta kuin vakavien kriisien yhteydessä, jotka maksavat kalliin hinnan, ei näille toimijoille itselleen rahoitusmarkkinoilla, vaan kansalle, ihmisille. Vastaan tähän aivan suoraan ja, ja tähän kysymykseen. En myöskään sanonut niin, että ei pidä noudattaa sovittuja mm, sääntöjä, vaan ei pidä asettaa sellaisia sääntöjä demokratisissa järjestelmissä, joista etukäteen jo tiedetään, että vaikeuksien alla niitä rikotaan, koska silloin juuri tulee sellainen vaikutelma, että asetetaan sääntöjä, joita ei noudateta. Tämä se siis tarkoittaa, että tehdä kyllä sääntöjä, mm, mutta pitää antaa niille tiettyä joustovaraa, jotta sitten poikkeusolosuhteeseen ja niin edelleen hallitukset voivat selvitä näistä vaikeuksista suhteessa mm, kansalaisissa. Ja sitten vielä tästä transaktioverosta, koska se otettiin tässä myös esille. Minä puollan, puhun tästä on tavan suoraan, siis minä puollan tällaista rahoitusmarkkinatransaktioveroa omassa parlamentissani 2001 äänestin tästä mutta minua tämä asia kiinnostaa poliittisesti, koska tämä voi olla tavallaan tulonlähde Euroopan talousarviossa tai kun ajatellaan kansainvälistä talouden kehitystä, mutta en usko, että sinällään se on mikään keino säädellä rahoitusmarkkinoita olen muust, mun takia kyllä puolesta, mutta en usko tällaisia ihmisiä, että rahoitusmarkkinat näin sä, säänneltään, koska on näitä offshore-foorumeita, dark pool-ilmiöitä, veroparatiiseja. 20 prosenttia OTCistä hoidetaan äh, ilman ilmoituksia. Ja verotus sitten, ei se mitään ihmettä saa aikaa, aikaan. Se on ihan sellaisia. Siinä kaikki. Sitten kollega ehkä ei ole samaa mieltä kaikista näistä, vai mitä? Mm, meidän taloustilanteemme osalta en juurikaan ole eri mieltä kuin Emanueli. Olen sitä mieltä, että on muitakin kuin poliittisia tai poliitikkoja, jotka tekevät virheitä. Me, meidän täytyy nähdä asiat sellaisina kuin ne ovat, vaikka olisimmekin niin sanotusta rikkaasta valtiosta. Emme kuitenkaan saa tuhlata enempää kuin tuloja tulee kassaan. Ongelma on siinä, että voiko velka olla 16, 20 vai kuinka monta prosenttia bruttokansantuotteesta. Tästä voidaan keskustella ikuisesti, mutta yksi asia on varma. Julkisen talouden tervehdyttäminen on äärimmäisen tärkeää. On monta valtiota, jotka ovat ulkopuolisia, kuten esimerkiksi USA. USAhan elää sellaista tilannetta, joka olisi täysin kestämätön Euroopassa. Tältä pohjalta voimme todeta, että tämä on aivan terve, järkevä analyysi. Kysymyksessä ei ole ainoastaan vakauden soveltaminen. Voi olla hyödyllisiäkin vajeita, kun ajatellaan pitkän aikavälin sijoit auttamisia, on olemassa tiettyjä keinoja, joista emme voi aina olla samaa mieltä, jos ajattelemme, että ne palvelevat vajetta tai vajen vaikutuksia. Eli minäkin haluaisin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti parantaa talouttamme. Toinen huomioni. Otitte esiin äh, pankit. Me, meillä oli kuuleminen kansalliskokouksessa, siitä on ehkä kaksi vuotta, ja siellähän pankkiirit vastasivat spekulaatiokysymyksiin. Ja yksi asia huolestutti meitä, se, että pankkiirit sanoivat, voin sanoa sen aivan suoraan, että kuinka minä voin itse tarkistaa tilanteen, kun minulla on käytettävissä matemaatikkoja, jotka ovat asiantuntijoita, ja hän ovat vastuussa nimenomaan rahan, rahatuloista. On se sitten tehokasta tai vaarallista. Tästä syystä totesin kollegalleni, että ehkä pitäisi paljonkin poistaa teknisiä sääntöjä algoritmeja, jotka eivät ole suoraan reaalitaloudelle hyödyllisiä, vaan pikemminkin spekulaatio ja epävakaustekijöitä, jotka ovat tuntuvia taloudessa. Verotuksen osalta mehän olemme aina sellaisessa tila- tai hankalassa tilanteessa, jos yritetään näyttää esimerkkiä yksin muille. Jos esimerkiksi hankaloitatte taloudellisten toimijoiden tilannetta, tästä voi olla kansainväliset haittavaikutukset. Ranskassa julkinen mielipide on sanonut, että Ranskan pitäisi olla esimerkkinä toimia eurooppalaisella tasolla juuri näin, mutta jos me pääsemme yhteisymmärrykseen tästä verosta, niin tämä on varmaankin riittävä voima sille, että taivutamme muutkin maailmassa mukaan tähän. Emme siis saa epäillä omaa itseämme, olla epävarmoja. Maailmaa tai mieleen tuli eräs karikatyyri ranskalaisessa lehdessä, jossa esitetään maailman vastakkaisuudet, kiinalaiset, amerikkalaiset. Mutta me olemme aivan yhtä tärkeitä, me ranskalaiset esimerkiksi, kuin Yhdysvallat tai Kiina. Emme saa suinkaan olla epäröiviä omien voimavarojemme suhteen tai sen suhteen, mitä me edustamme – kansainvälisellä maailman tasolla. Eli meidän täytyy saada äänemme kuuluviin, valita yhteinen tie, esimerkiksi yhteinen eurooppalainen tie. Kun puhutaan lähentymiskriteereistä tai konvergenssista, olen samoilla linjoilla kuin Emanueli, eli solidaarisuuslinjoilla oman poliittisen taustani takia ja Ranskan perustuslain linjoilla se, että kansallinen vakaus olisi välttämätön. Eli vakaus todellakin on välttämätöntä. Nyt puhun tietysti Ranskan äänellä, kun halutaan rauhallinen talouselämä. Mutta tämä hankaluus, jota nyt elämme, on juuri kaikki se, johtuu kaikesta epätasaisuudesta, jota Euroopan unionin sisällä on, kun ajattelemme verotusta, erilaisia talouksiamme, sosiaalioikeuksiamme. Siksi on vaikea kulkea yhteistä tietä samaa tahtia, kun meidän taustatilanteemme on niin, ovat niin erilaisia suhteessa toisiin joten tavoitteenamme on lähentää sekä Ranskassa, Saksassa, Euroopassa taloustilannetta, verotusta hyvin täsmällisellä tasolla nämä eurooppalaiset luottolaitokset. En tiedä, ovatko nekään nyt sitten ideaali ratkaisu, koska ehkä tässäkin vain perustetaan yksi luottoluokituslaitos, että itse saa sieltä sitten hyvät arviot. Mutta sitä vastoin on olemassa suuria luottolaitoksia, jotka eivät edusta mitään tiettyä maata tai tiettyä pääomaa, kansallisuuteen sidottua pääomaa, vaan todellakin lainsäädännön kautta nämä tilanteet on ratkaistava ja on tehtävä selkeä ero valtioiden ja yksityisten toimijoiden välillä. Yritin olla tässä mahdollisimman nopea. Yritin vastata nyt kaikille. Ehkä minulla se pitää olla tiiviimpi. Kiitoksia Sirpa Pietikäinen seuraavana ja hänen jälkeensä Illegal Calpech. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a nagyszerű tanulmányt. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä ensinnäkin tästä tutkimuksesta jonka te meille esittelitte. Okay. Um, Onko tällä nyt jokin ongelma? Thank you. Um, thank you for... Kiitoksia. Kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta ja eloisasta kertomuksen esittelystä, joka oli erittäin täsmällinen ja pureutui suoraan asian ytimeen. Ja nämä teidän ehdotuksenne ovat erittäin oikea-aikaisia ja mielenkiintoisia niin ikään. Voisitteko kertoa hieman enemmän siitä, miten te suhtaudutte maailmanlaajuiseen taloushallintaan tai taloudenohjausjärjestelmän ja G20-maiden piirissä käytävän keskusteluun tämän suhteen. Onko teillä ehdotuksia tämän suhteen? Sitten Rova Pelch. Kiitoksia. Minä voin oikeastaan jatkaa siitä, mihin edellinen kysymyksen esittäjä päätti puheenvuoronsa. Minulla olisin muutama huomiokin. Mikäli puhutaan yhdellä äänellä, ei tarkoita sitä, etteikö sora-ääniä ilmeisi, samanaikaisesti. Ymmärrän kyllä tämän vetomuksen tämän puolesta. Euroopan unionissa kyse on tietystikin talouspolitiikasta, mutta myöskin suuntauksesta ja myöskin kansainvälisen rahoituslaitoksen valuutarahaston toimet tai ehdoton johtavat yhä tiukempiin sääntöihin. Tietystikin pitäisi muistaa, että kun sitoumuksia tehdään, kriisi ei ole vielä tullut päätökseensä. Rahoitusmarkkinat ovat edelleenkin hyvin keinottelupitoiset, että markkinat ja reaalitalous reagoi ja toimii, ja näiden kahden välillä on kuilu. Niillä ei ole kovinkaan paljon tekemistä reaalitalouden kanssa keinottelijoilla. Minulla on teille kysymys, ettekö tekin usko, että yhtä suuressa määrin kuin aina ennenkin tietyt kasvu- ja valkauspaketin elementit ovat löystyneet. Eikö tämä ole johtanut, eikö tämä ole johtanut tämän kriisistä? Valtion velka on vain kasvanut, kasvanut paisunut paisumistaan ja sääntöjä on tulkittu löysemmin kuin aikaisemmin kriisin vuoksi. Valtion velkaantuminen ei ole enää rahoitettavissa ja tämä antaa enemmän tilaa keinottelulle. Ja keinottelua esiintyy aina siellä, missä talous tai talouden toimijat ovat heikoimmillaan. Ja niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat kaikkein heikoimpia. Kun tarkastellaan Euroopan jäsenvaltioita, nekin ovat joutuneet nyt keinottelijoiden hyökkäysten kohteeksi ja tällä on valtava vaikutus euron arvoon ja myöskin koko Euroopan unionin talouteen. Luottoluokituslaitokset ovat tarpeellisia. Tämän kyllä tiedän ja tunnustan, mutta en tiedä, pitäisikö tällainen perustaa Euroopan tasolle, eurooppalainen luottoluokituslaitos. Toisaalta kansalliset tilintarkastustuomioistuimet voisivat aivan yhtä hyvin hoitaa tätä tehtävää. Ja vielä viimeinen kysymys, joka liittyy finanssitransaktioveroon. Olen käynyt hyviä monia keskusteluita ja kuullut erilaisia näkemyksiä. Ja jotkut tutkimukset ovat valmistuneet niin ikään tutkimukset, jotka liittyvät finanssitransaktioveroon, mutta joitakin tutkimuksia vielä odotellaan. Niitä ei ole vielä saatu vaikutusarvioitakaan. Suositus on, että taka, jotkut viittavat siihen, että vielä paljon enemmänkin vaaroja on piilossa, piileviä vaaroja. Ja selkeä sääntelyn tarve tässä nousee esiin. Katsotteko te, että kun pohditaan sääntelyä, ja talouden hallintajärjestelmää. Riittääkö teidän mielestänne se, että tällainen spekulatiivinen transaktio ja dark pool kysymys otetaan pois ja kitketään juuriltaan? Riittääkö tämä teidän mielestänne? Euh, Uskon, että pikkuhiljaa nyt tämä keskustelu lipsuu raiteeltaan. Miksikö? Ei nyt voida sanoa, että eurokriisi olisi rahoituskriisin taustalla. Tämä on täysin pähkähulluajatus. Kriisi alun perin oli luottamuskriisi, joka kohdistui euroon. Ja sub, ei pikemmin niinkään tämä, vaan sitä enemmän subprime-kriisi ja pankkien välinen luottamus, joka mureni ja pankkien likviditeetti ja yksityisä, yksityiset toimijat johtivat kriisiin, ei valtioiden talous johtanut kriisiin yksityiset toimijat rahoitusmaailman piirissä aiheuttivat kriisin. Ja valtiot tulivat sitten maksumieheksi auttamaan yksityistä sektoria. Ja silloin valtion, valtion velka kasvoi valtavasti, kun haluttiin pelastaa rahoitussektori. Nyt ei pidä katsoa, että euro olisi ollut kaiken alkujen juuri. Ei, ei suinkaan, ei todellakaan. Mikäli tänä päivänä meillä on euron suhteen ongelma, niin pitäisi pikemminkin puhtua, pohtia dollarin asemaa. Kyse on dollarin asemasta pikemminkin kuin eurooppalaisesta ongelmasta. Yhdysvallassa keskuspankki on ostanut takaisin valtion obligaatioita. Yksityinen sektori ei sillä määrittele korkoja, vaan Amerikan keskuspankki. Sen vuoksi totesin, että meillä on tehty erilainen valinta me olemme luoneet euron ja estäneet keskuspankkia ostamassa takaisin näitä valtion obligaatioita. Kriisi on tietystikin vaikuttanut siten, että tämä olisi ollut ehkä toivottavaa, mutta on perustamissopimuksen vastaista henkilökohtainen kantani on, olen varma, että monet eri mieltä, niin ehkä tässä nyt ei niin selkeästi ole kannustettu rahoitusmarkkinoita määrittelemään korkoja. Rahoitusmarkkinat edelleenkin vaikuttavat korkoihin, mutta nyt kysymys kuuluu, miten valtion velkaa hoidetaan jatkossa. Meneillään olemassa keskustelua täällä ja monissa muissakin paikoissa kaikkialla käydään keskustelua Eurobond-kysymyksestä. Tämä olisi eurooppalainen joukkovelkakirja. Henkilökohtaisesti minä kannattaisin sellaista, mutta miten tämä järjestetään käytännössä? Tämä vaatii valtavaa keskustelua, pitää luoda jonkinlainen järjestelmä, mitä rajoituksia asetetaan niin poispäin. Tämä vaatii paljon keskustelua. Minä kannatan kyllä eurobondeja pidemmällä aikavälillä, koska minun nähdäkseni tämä on ainoa keino varmistaa se, että eurosta tulee todellinen kansainvälinen valuutta. Tänä päivänä on erityyppisiä lainanantajia, ja Amerikan keskuspankin obligaatiot esimerkiksi ovat vertailtavissa eurobondeihin, koska nämä mahdollistavat riskin jakamisen – mutta minun mielestäni, mikäli halutaan eurosta tehdä todellinen kansainvälinen valuutta, niin eurobondeista olisi hyötyä koko Euroopan kannalta, mikäli tätä kautta tähän päästäisiin. Talouden piirissä tapahtuu kummallisia asioita, kummallisia ilmiöitä. Kriisin puhkeamisen yhteydessä ne, jotka sijoittavat pankkien ja vakuutusyhtiöiden ja rahoituslaitosten suunnalla sijoittivat valtion velkoihin, sijoittivat valtioihin, kenttelivät valtion obligaatiolla ja arvopapereihin. Ja tämä kaikki tietystikin ei ole mustaa tai valkoista, mutta omalta osaltani minun on hieman vaikea sulata tätä ajatusta, että euro olisi ollut kriisin taustalla tai sen alkuja juuri. Euro on pikemminkin uhri se on satunnainen, ohimenevä uhri, kriisin aiheuttama ongelma. Tämä euron ongelma ei se ole kriisin syy. Poliittista keskustelua demokratiassa käydään. Halutaanko enemmän vajetta vai vähemmän vajetta? Ja keksi, pyritään keksimään erilaisia keinoja hoitaa asioita. Ranskan osalta toteaisin, että rakenteellinen vaje, joko 45-50 miljardin luokkaa vuodessa, vastaa verotuloja, joita viime vuosien aikana on menetetty. 45 miljardia, 45-50 miljardia euroa katosi, kun verotuloja vähennettiin poliittisten päätösten pohjalta. Menoja jouduttiin leikkaamaan vastaavasti. Ja sitten pyrittiin saamaan asiat tasapainoon. Ei tämä tapahtunut yhtä ainoasta syystä, vaan kaikki vaikutti kaikkeen. Saksassa on tämä jaettu ehkä useammalle sektorille tai useammalle, useampaan osaan, mutta Saksan tilanne on tässä suhteessa edelleen kuin Ranska. puheenjohtaja. Palaisin kysymykseen, onko kriisi päättynyt. Taloudesta ajatellen asiathan paranevat, kun näkee, kun katsoo miten BKT nousee, miten elpymistä tapahtuu. Tässä on vielä hidasta vielä, mutta työllisyyttäkin kasvaa. Selkeä parannusta on saatu. Mutta rahoitusmarkkinapuolella tämä ei suinkaan ole vielä täysin loppunut tämä kriisi. Näette kolmessa ensimmäisessä ehdotuksessa, jonka olemme tehneet, me korostamme kovasti tätä likviditeettimassaa, joka maailmasta löytyy. Ja sitten taas VKT-sisäisten tuotteiden välistä eroa. Siis tavallaan 12 kertaa enemmän likviditeettiä liikenteessä maailmassa kuin kokonaisuudessaan maailman BKT, bruttokansantuote, mutta tällä hetkellä nyt kun pitäisi rajoittaa osaa tästä likviditeetistä vältetään se, että se suunta, suuntautuu äh, spekulaation, mistä onkin lisätty, niin kuin äh, Emanuel äsken sanoi, on tällaista epäluottamusta pankkien kesken, koska ne eivät enää uskalla antaa luottoa toisilleen, koska pelkävät, että saavat niskoille näitä toksia tuotteita, niin silloin niitä joutuu uudelleen rahoittamaan. Ja silloin kun keskuspankin rahoitusella luodaan uutta likviditeettiä, tämä on varsin paradoksaalinen järjestelmä. Toisaalta kaikki ovat tietoisia siitä, että pitäisi vähentää likviditeetin määrää, joka on liikenteessä, mutta on kuitenkin aivan pakko sitä antaa eteenpäin, kun halutaan tavallaan kastella, ruokkia kaikkia rahoitusjärjestelmiä. Joten ei olla vielä täysin kriisistä pois. Tässä sanoisin paljon varsin vaatimattomasti tai nöyrästi me emme kumpikaan ole mitään päämiseltä ollut sitä pahoitella, mutta sitä vastoin ei voi sanoa. Siis me tässä tyydyimme 28 kollegamme kanssa parlamentissa laatimaan raportin tai mietinnön rahoituskeinottelusta ja vält- pyrkiä, pohtia, miten voidaan välttää kielteisiä vaikutuksia jatkossa ajatellen reaalitaloutta ja miten siis tavallaan tämä vaikuttaa kansalaisten elämään. He ovat taloudellisia toimijoita. Ja tällaisen vastauksen voimme antaa. Ja tämän takia, kun te kysytte, että meiltä näitä asioita se on varsin ystävällistä, mutta kun puhutaan sitten maailmanlaajuisesta ohjausjärjestelmästä talouden äh, hallinnosta, niin meillä on tietysti poliittisia vastauksia, mutta ei mitään universaaleja vastauksia. Sitä vastoin suoraan sanottuna minä kyllä uskon, että jos päädyttäisiin siihen, että osa ehdotuksista, joita teidän valiokuntanne on tehnyt, ja osa sitten taas meidän ehdotuksistamme tutkintavaliokunnastamme, jos niitä sitten sovellettaisiin Euroopan tasolla käytännössä ja myös maailmanlaajuisesti, niin silloin varmastikin oltaisiin otettu valtaisa askel kohti maailmanlaajuista talousohjausjärjestelmää rahoitus- ja talouskysymyksissä. Vielleicht darf äh, ich zum Schluss ähm, auch noch äh, ein, zwei Kommentare geben. Kiitoksia. Tässä lopuksi voisin vielä tehdä muutaman huomion ja miksen voisi esittää muutaman kysymyksenkin. Meidän valiokuntamme tutkimusalue on oikeastaan paljon laajempi kuin äh, mitä tässä on nyt todettu spekulaation ja finanssikriisin alueella. Me haluamme perustaa rahoitusmarkkinat äh, tietyille tekijöille. Olen vain ainoastaan osittain samaa mieltä teidän kanssanne, herra Emanueli. Amerikan subprime-sektorilta tämä lähti tietystikin, mutta Amerikan hallituksen poliittinen suuntautuminen ja se amerikkalaisten ajatus, että jokaisen pitäisi omaistaa oma asuntonsa ja oma kotinsa. Ja se, että luksuksen rahoittamiseksi otettiin vain lainaa lainan päälle. Ja sitten tämä luottoluokituslaitoksen toiminta. Nimenomaan tämä osoitti, että valvontaviranomaiset Yhdysvalloissa epäonnistuivat tehtävässään. Valvonta puuttui. Lisäksi se antiin täysin vääriä, vääriä kannustimia bonusten muodossa. Spekulaatio kyllä vaikutti, mutta spekulaatio ei ollut kuitenkaan tässä kaiken alullepanijana varsinkin kun tarkastellaan Kreikan valtion velkaa ja niin poispäin, niin Tulokset olivat hieman yllättäviä, koska te totesitte, että oikeastaan spekulaatio ei millään tavalla muuttunut, tämä muutos oli vain minimaalista. Tämä oli ensimmäinen kommenttini. Toiseksi, ei pidä unohtaa erästä asiaa. Euro ei taatusti ole kriisin panija. Tästä olen täysin samaa mieltä, mutta ei pidä unohtaa sitä, että jotkut eurovyöhykkeen jäsenet olivat vuosien ajan toimineet vastuuntun, vastuuntunnottomasti. Esimerkiksi Kreikassa palkat olivat joka vuosi jo vuosien ajan nou, nousseet 54 prosenttia ilman, että tuottavuus oli kasvanut. Tuottavuus ei ollut kasvanut eikä kilpailukyky, ja siitä huolimatta palkkoja nostettiin, niin tämähän on automaattinen tie kohti katastrofia. Tällä ei mitään tekemistä euron kanssa, eikä mitään tekemistä keinottelun kanssa. On, on financé, oui, mm. bien sûr. Sur des banques privées, ja, ja. les nôtres. Ilman muuta kysymys, Niin, niin, totta kai. Mutta työmarkkinaosapuolet Kreikassa olivat tehneet sopimuksia, joita yksinkertaisesti taloudella ei ollut varaa maksaa. Raha oli halpaa. Sitten se johtui Ranskan pankit selvisivät kriisistä hyvin, tämä pitää paikkaansa, mutta meidän täytyy nyt katsoa, tai sitä pitää myöskin Saksan pankkiin. Ranskan pankit olivat hyvin pitkälti käyttäneet obligaatioita niin kuin Kreikassa, Portugalissa ja muualla. Ja mikäli näitä velkoja ei olisi maksettu takaisin, eikä olisi tehty sanerauksia siellä, missä niitä tarvittiin haircut-tyyliin, niin silloin tämä pätee myöskin Saksan pankkeihin, niin silloin mahdollisesti olisi tullut ikäviä yllätyksiä kriisin yhteydessä. Nyt sitten menen kysymykseeni. Mehän tiedämme, että kansalaiset odottavat Euroopalta enemmän. Te ette ole enää niin Eurooppa-myönteinen kuin joskus olitte, ettekä ole enää vakuutunut siitä, että Eurooppa on teidän tulevaisuutenne. Tämä on erittäin vaarallista kehitystä, koska Tämä on perusta sille, että yhtäkkiä ollaan siinä tilanteessa taas, että uudelleen halutaan kansallistaa asioita, ottaa takapakki Euroopasta, ja se kaikki, mitä tehtiin 50 vuotta sitten, saatiin aikaan, on nyt vaarassa. Kysymys kuuluu, mitä me voimme tehdä, jotta käytännössä kansalaiset voisivat paremmin samaistua Euroopan unioniin, ja miten tätä voitaisiin edistää ja vaalia tätä samaistumista? Toinen kysymys. Me kaikki tiedämme, että tarvitsemme tulevaisuudessa kasvua, koska Ilman kasvua, vaikka olisi minkälaista sääntelyä, emme pääse puusta pitkään. Me tarvitsemme kasvua. Ilman kasvua emme ikinä pääse näistä veloistamme myöskään eroon. Ilman kasvua meillä ei ole keinoja investoida tulevaisuuden ja ilman tulevaisuuden investointeja olemme 10-20 vuoden kuluttua poissa tippuneet G20-maiden joukosta. Kiina, Brasilia ja Intia ovat meidän tilallemme siellä ja me olemme jossakin aivan muualla. Mitä meidän pitäisi tehdä sen varmistamiseksi, että vähintäänkin investointikyky säilyy tulevaisuudessa? Oui, alors là, je crois Me varmaankin vastaamme kumpikin hän <laughs> vuorollamme. Ehkä olemme lopuksi samoilla linjoilla, mutta joka tapauksessa ensinnäkin kriisistä. Tämä talouskriisi johtuu luottopolitiikasta, joka on ollut vastuutonta esimerkiksi subprime-lainoista johtuvaa, yksityismarkkinoista johtuvaa. Emme voi sanoa, että kysymyksessä olisi Yhdysvaltain, Ranskan tai jokin muun valtion pankit, jotka olisivat syypäitä, vaan koska, no tämä on oma mielipiteeni, kun puhutaan äh, palkoista, niiden jakautumisesta, lisäarvosta, kun kaikki tämä ei ole jakautunut oikein, vaan koska, tai tämä tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi luottosektori räjähti. Tämä on sitä paitsi hyvin kiinnostava poliittinen debatti. Tässä voi olla hyvinkin erilaisia mielipiteitä, totta kai. Eli euro ei suinkaan ole taustalla. Euron aikana on eletty hyvinkin erilaisia tilanteita. Eri valtiot, kuinka nyt sanoisin, ovat eläneet erilaisia kehitysvaiheita. Tämä on tapahtunut siis eh, tietynlaista vero- ja sosiaalidumpingia on tapahtunut euroalueen sisällä siis. Eli tilanne ei suinkaan ollut sama kuin silloin, kun tapahtui ensimmäinen laajentuminen. Mitä tapahtui sitten kakkosvaiheessa? Silloinhan ei ollut samaa rahamäärää enää jaettavana tai yhtä tasaisesti, ja silti piti löytää lähentymiskriteerejä. Tämä oli niin sanottua sosiaalista tai vero dumpingia. Ja tällaista tapahtuu kaikkialla, juuri tätä mitä tapahtuu euroalueella. Minä en usko siihen, että euro häviäisi, räjähtäisi käsiin. Tästä on tietysti voi keskustella laajastikin, mutta minä kuitenkin luotan Euroopan valtioiden kykyyn, talouskykyyn mutta puheenjohtaja, todellakin kasvu on olennainen aihe. Kasvuun on uskottava. Jos alennamme vielä vajetta, emmekä pääse tiettyyn kasvuun, tämäkin on henkilökohtainen mielipiteeni. Varmaankin silloin ollaan tilanteessa, jossa poliittinen, poliittisen liukumia, eroja tulee entistä enemmän – julkisessa mielipiteessä ei enää jakseta kestää näitä tilanteita ja erot ovat hyvin suuret. Eli on todellakin löydettävä kasvu uudestaan, pystyttävä tukemaan sitä. On löydettävä sellainen tie, jotta oli hinta mikä tahansa, niin on päästävä eteenpäin koska nyt kaikki ovat ikään kuin lukossa rikki, mikään ei toimi, koska pieniäkään rahamääriä ei tahdota löytää yhteisesti. On toimittava yhteisesti myös kasvun eteen, on löydettävä yhteiset resurssit, on löytävä, löydettävä projekteja, yhteisiä suunnitelmia. Tämä on todellakin aivan välttämätöntä, muuten tämä on liian tuskallista. Ja tätä näkemystä ei varmasti kaikki poli- politiikan alalla toimivat kollegat hyväksy jaa kanssani, mutta kun esimerkiksi neuvotellaan sopimuksesta Korean kanssa, jossa on 30 miljoonaa asukasta, ja puhutaan Korean tuotteiden pääsemistä vapaille markki, vapaasti markkinoille tänne Eurooppaan. Mitä me oikeastaan haluamme, haluamme tehdä tässä? Haluammeko lisätä autotuotanto? Emmekö ole jo tarpeeksi sairaita omilla markkinoillamme? Ja sitten Kanada, Meksiko. En halua nyt suinkaan olla mikään protektionistinen asenteessani, koska sehän on vanhakantaista, mutta euro ei varmaankaan pysty puolustautumaan teollisuuden alalla, kun, ja tässä en puhu enää Ranskasta, vaan puhun Euroopan tasolta, kun 50 prosenttia on jo niin sanotusti sairastunut. Ja tässä joutuu vain olemaan umpikujassa, mitä tässä tapahtuu varmaankin ainakin Ranskassa tietyt poliittiset ryhmät voivat olla erittäin tyytyväisiä tai iloisia tilanteesta, ainakin ne piirit, jotka elävät puhtaasti kaupasta. Mutta emme saa unohtaa oleellisinta eli omaa teollisuuttamme. En usko tällaiseen postteolliseen tilanteeseen meillä todellakin toista vielä täytyy olla yhteisiä suunnitelmia. Meidän täytyy yhteisrahoittaa tutkimusta. Ja meidän täytyy unohtaa, että olisimme sellainen alue, jossa kaikki muut voivat toimia paitsi me eurooppalaiset. Nous avons conclu Juuri tähän johtopäätöksen mekin päädyimme. Eikä pitää tunnistaa, määritellä yhteisiä hankkeita mukaan luettuna finanssipuolen toimia ja yhteisiä velvoitteita myöskin. Naisilla on jälleen viimeinen sana, joten Pervans puhuu seuraavana. Ole hyvä. Euh, merci beaucoup, <laughs> cher de me céder. Kiitos arvon Pervanche, että saan hetkeksi vielä puheenvuoron. Olen pahoillani, mutta näkemyksemme eivät lähentyneetkään. Se, mitä puheenjohtaja itse totesi, aiemmin viittasi myöskin siihen. Ja tästä kyselykaavakkeesta, joka meillekin lähetettiin. Meidän kertomuksessamme oli ikään kuin santarmeja, jotka halusivat säännellä, pitää asioita aisoissa. Ja täysin otamme vastuun myöskin tästä tekstistä. Tämä on aina mahdollisuus antaa reaalitaloudelle mahdollisuus toimia paremmin meidän kansalaistammekin etujen mukaisesti todellinen aihe on juuri se, niin kuin Emanuelkin totesi, sanoa, että Eurooppa, Euroopassa kasvu on eriytynyttä merkittävässä määrin suhteessa maailmanlaajuisiin kilpailijoihin. Mitä me voimme sitten tehdä kaikki yhdessä? Ehkä Kiinan kasvuun, tai Intian kasvuun ei yllätä, mutta jonkinlaista kasvua pitäisi saada aikaan, joka mahdollistaisi sen, että voidaan maksaa velka, joka mahdollistaisi myöskin sen, että kansalaiset voivat elää paremmin. Ja tämä on se todellinen asia, josta kenkä puristaa. Tämä kysymys on erittäin pätevä, osuva, koska koko Euroopan unioni voi pohtia sitä, voitaisiinko olla tällaista hyvää velkaa, pahan velan sijaan, joka vain kas, on kasvanut ja kasvamistaan, jotta annettaisiin meille kykyä kasvaa ja kehittää tuotantoamme. Ja tästä olisi hyötyä Euroopan kansalaisille 27 jäsenvaltion alueella, jotta kansalaisten elintaso voisi mahdollisesti no, mahdollisimman nopeasti parantua. Tämä vain pieni huomautus näin ohi menen. Kiitoksia per Vange, että sallit minun puhua tähän väliin. Euh, merci, puheenjohtaja. Nyt sen useisiinkin asioihin, joita olen kuullut ensinnä. Miten saadaan aikaan yhtenäinen EUn ääni? En tiedä, onko tämä liian aikaista vai myöhäistä. Niin, en tiedä tätä. Tuleeko liian aikaisin vai myöhään, mutta kuitenkin se, mitä tässä ollaan nyt tekemässä, tapahtuu liian myöhään, liian vähän, joka kerta. Ja kysymys G20 ei tullut esiin silloin, kun syötiin tavallaan kädestä aiheuttaa todellista ongelmaa EU-ssa ja te ette pitänyt te, te, te, te sanoitte, että te, te olette eri mieltä, mutta kuitenkin Emmanuel tässä sanoi, että ei yhtenäistä ääntä e, eurosta ilman demokratian rakenteita, joka tukisi tätä yhteistä ääntä, kun taas e, kolleganne Mansell sanoi, että yhdistää voimamme, jotta me vaikutamme tässä G, G2 tavallaan, tai G vastaan. Mutta ei minä tätä halunnut kyllä kuulla. Ja olen hiukan tässä, miltä vielä puuttuu jotakin tietoja, sai teiltä. Siis paljon tämän päivän keskustelusta liittyy siihen, että tämä hiukan ylittää tämän keskustelun keinottelusta nyt, mutta nyt näkyy hyvin, että kun ollaan tässä pelastamassa euroaluetta, se ei vastaa tavallaan tähän tasapainotilanteeseen, joka johtaa meidät toteamaan, että on tietty epätasapaino euroalueen toiminnassa. Ensimmäinen kysymykseni minun Eli sitten aikarajoituksella, niin sitten jätän kysymyksen auki, mutta siis demokraattisen rakenteiden kysymys tulee esiin tällä hetkellä. Ja siihen täytyy vastata, koska euroalue ei todellakaan ole vastuussa tästä kriisistä, mutta se on joutunut sen uhriksi. Se on sen yksi uhri. Mutta uhri joka on joutunut toteamaan, että se, minkä se teki jo alusta lähtien, että vakaussopimus ei saa aikaan talouspolitiikkaa ja että on rahapolitiikan ja talouspolitiikan epätasapainoa, tämä saa nyt meidät sitten maksamaan kalliin hinnan tästä tässä kriisissä. Siis jos ei käytä hyväksi tätä dynamiikkaa, jonka tämä kriisi on saanut aikaan, niin silloin olemme menettäneet hyvän tilaisuuden. Jos pyritään ratkaisemaan demokraattisesti tämä kysymys, niin sitten tämä kysymys, kysymys pitää, e- pitää esittää. Ja miten olemme käsitelleet tätä asiaa täällä omassa valiokunnassamme, e- niin tämä mietinnössä, mietinnössä ei ole sanaa liittovaltio tai federaali. Me ei ottanut tätä kysymystä esiin institutionaalisesti, vaan puhuimme tehokkuuden kannalta asiasta. Ja Minua kovasti hämmästytti keskusteluni ranska- äh, ruotsalaisten sosialistikollegojen kanssa, jotka huomauttivat minulle, että USAssa Washingtonissa inhottiin todellakin kaikkia liittovaltioita, joten äh, siis äh, ja tästä liittovaltio se ei ollut niin kuin, tavallaan kaikkien suulla. Voitaisiin kritisoida paljonkin sitä USAssa, mutta presidentti kuitenkin, sehän valitaan suoralla vaan ja niin edelleen, mutta ilman tätä kysymystä esittää, niin silloin ollaan järjestelmässä, jossa, johon jäämme tavallaan loukkuun, ja EU silloin, kun sillä on jaettua toimivaltaa, ei harjoita tätä toimivaltaa paitsi järjestääkseen sisämarkkinat, mutta ilman poliittista talou- teollisuusstrategiaa, ja jos ei tällaista laadullista askelta oteta eteenpäin, sitä me, sitä me tarvitsemme, sen, sitä olemme samaa mieltä, niin silloinhan me vain puhumme suuremmasta koordinaatiosta. Siitä lähtien, kun olet euroasiassa mukana, kun olen kampanjoinut Maastrichtin puolesta, sitähän on joitakin vuosia sentään, niin olen vedonnut sen puolesta, että olisi enemmän koordinaatio talouspolitiikossa semmoista, mutta alan tässä väsyä tähän strategiaan ja otan täysin niin mitä saimme kuulla koordinaation toiminnasta. Nimittäin talouspolitiikan koordinaatio puuttuu enemmän jäsenvaltioiden politiikan kuin mitä tapahtuu liittovaltiotasolla, oikeassa liittovaltiossa, kun tehokkuus on siellä paljon vähäisempää. Pyydän nyt anteeksi, että tätä alaa tällä tavalla, mutta kun ajatellaan asiaa, meidän asemamme G20, miten me pystymme etenemään – pitkän aikavälin yhteisissä investointistrategioissa, niin tämä kysymys pitää ottaa esille. En nyt mene yksityiskohtaisesti ennen tähän asiaan, mutta minua hämmästytti kovasti 24 ehdotuksenne, koska tähän mennessä minulla oli sellainen vaikutelma, että Ranskassa tämä on ollut tabu, ja ymmärrän kyllä, että kuitenkin saaneet aikaan tällaisen ehdotuksen, että erotettaisiin liikepankit ja investointipankit toisistaan. Minua kiinnostaa kovasti tämä ehdotus. No oikein hyvä kommentti ilman mikrofonia. Mielestäni tämä on hyvä elementti tähän keskusteluun. Sitten rahoitustransaktioverosta kuuluisin niihin, jotka ovat sitä mieltä, että tästä voi olla hyötyä toisaalta siinä, että saadaan resursseja esimerkiksi EUn talousarvion voidaan rahoittaa pitkän aikoina investointit tai auttaa kehitysyhteistyöpolitiikassa, en nyt valitse kumpaakaan näistä, mutta myös sääntelyn kannalta tämä olisi hyvä asia. Ja olen sitä mieltä, että transaktiovero pitää nähdä hyödykkeiden arvonlisäveron kaltaisena. Jos se, se otetaan viimeiseltä toimijalta, niin silloin on riittävästi näkyvyyttä koko transaktioketjussa, joka on suoritettu. Jos haluat jollakin taistella high frequency kauppaa vastaan, niin ei pidä sanoa minulle, että transaktiovero ei voisi vaikuttaa sääntelyyn. Paras tapa tappaa high frequency kaupankäynti on velvoittaa kaikki tietokoneet, jotka ovat markkinoilla, että siellä on sellainen kohta, jotta voidaan on varmasti joku keino kiertää lopettaa toiminta jossakin vaiheessa, koska tämä on aika helppo mennä pörssisaleihin, niin kyllä tämä voidaan vaikuttaa. Sanon nyt tavallaan vähän mitä tahansa, mutta haluaisin tällaista estää näitä ajatuksia. Ja jos me lainsäätäjät olemme kauhuissamme teknologian kehityksestä, silloin me heti luovumme tästä pelistä jo alkumetreillä ja ennakoimme ennakoimatta, mitenkä, minkälaisia sääntökeinoja voitaisiin ottaa käyttöön, niin se olisi myös kyllä vahinko. Ja sitten ehkä viimeinen asia, kun te sanotte, että on tiettyä väsymystä, että asiat eivät toteudu käytännössä, minä haluaisin kiinnittää teidän huomioon siihen, mitä viime viikolla tapahtui valvontaviranomaisten kohdalla – jotka suuren, suuren vaivan kautta saimme aikaan. Nämä elimet, valvontaelimet, Vitan herralla Rosierin, koska taistelemme kovasti näiden viranomaisten puolesta, jolla olisi todellinen toimivalta. Ja nyt sitten huomaankin tällä hetkellä, että suuret jäsenvaltiot eivät ole halunneet pelata tätä kilpailupeliä nimetäkseen näitä henkilöitä, jotka johtaisivat näitä virastoja, vaan käyttivät säästävät kortinsa tuleviin neuvotteluihin ja komissio edelleenkin on puoltaa, tai siis on mustukkana omista toimivaltuuksista, eikä haluta näitä toteutetaan, eikä kukaan ole ryhtynyt niihin toimiin, mihin pitäisi. Eli haluttiin luoda tällainen eurooppalainen viranomainen, koska todellinen rahoitusmarkkina viranomainen on kunnolliset toimivaltuudet, niin sitten luotiin Euroopan keskuspankki aikana, jota ennakoi kymmenenvuotinen toinen elin, ja nyt se on todellinen eurooppalainen tunnustettu viranomainen, ja mitä tulee sitten valvonta, pankki, asuntomarkkinaviranomaisiin. Meillä on samanlainen kymmenen vuoden kokemus komiteoista asiassa. Ja nyt ollaan vähentämässä huomattavassa määrin budjettivaroja, henkilöstövaroja näissä laitoksissa. Ja tässä olen kyllä sitä mieltä, että tämän pitäisi kyllä panna hälytyskellot soimaan teidänkin tutkintavaliokunnassanne ajatellen keinotteluakin, koska jos ajatellaan, että tarvitaan sääntelijöitä – Euroopan tasoisia säätelijöitä, niin tämä olisi ollut todellinen keino ja tilaisuus, ja minä nyt pelkään, että tässä sotketaan yhteen jäsenvaltion ja komission toimivaltuudet ja panin nämä samaan koriin, koska niillä on kerran jaettu toimivaltuus. Niin mitä siis nyt on tapahtunut? Me taistelemme kovasti näiden kolmen viranomaisen puolesta pankkiin, vakuutus, valvontaviranomainen ja kiinteistöviranomainen olisivat saaneet todelliset toimivaltuudet. Komissio inhoaa sitä, että tällaisia rakenteita saataisiin aikaan, koska aikoinaan ennen vanhaa komissiolla oli valta ehdottaa lainsäädäntöä. Ja me taas puolustimme sitä, että on tilanne, jossa näillä viranomaisilla pitäisi olla lainsäädäntövaltaa itsenäisesti. Ja jäsenvaltioiden puolella taas ne eivät halunneet antaa tarvittavaa talousarviota, budjettia, jotta oltaisiin voitu nimetä pätevää henkilöstöä estämään tällaisia dealeritapauksia kuin Ranskassa juuri oli ja toimia vähän niin kuin pankkivalvontaviranomainen Ranskassa. Ja toisaalta ihmiset, jotka loppujen lopuksi sitten nimettiin, ja puhun nyt Ranskaa, että ymmärrätte hyvin, se henkilö, joka nimitettiin johtamaan ESMAa, joka on vastuussa ähm, asuntomarkkinoista, häntä ei tunnettu vielä ennen kuin hänet nimettiin. Voilà. Jouye ei tuntenut, hän tietänyt hänen nimeään vielä nimityksen, nimityksen aattona. Onko teillä jotakin lisättävää? No ei. Siinä tapauksessa kokouksena voimme päättää tähän. Kiitoksia kovasti siitä, että tulitte meidälle kertomaan ajatuksestanne ja tekemästäni työstä. Kiitoksia siitä, että olitte täällä tänään.